millainen etenemissuunnitelmasta kehkeytyy niin, että tietävät, mihin suuntautua tulevaisuudessa. Kiitos kollegat Savella. Nyt päätimme tämän keskustelun. Seuraavana suullinen kysymys komissiolle koskee ydinvoimalaitosten riski- ja turvallisuusarviointeja, niin kutsuttuja stressitestejä. Ensinnäkin Rova Sartori kysymyksen esittäjien puolesta. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies. Niin, tämä teksti on laadittu valiokunnassa. Tämä on siis yhteistyön hedelmää. Tämä liittyy tapahtumaan, joka tapahtui 11. maaliskuuta 2011 Japanissa Fukushima Daichin ydinvoimalassa. 5. lokakuuta komissio antoi tiedonannon Euroopan unionin ydinvoimalaitosten kattavista riski- ja turvallisuusarvioinneista. Jos nyt muistelisimme tätä tsunamia, joka tapahtui Japanissa ja joka aiheutti järkyttävän ydinkatastrofin, nyt tällä hetkellä tapahtuma-aikana Japanissa muisteltiin tätä tapahtumaa hiljaisella hetkellä. Ja siksi onkin erittäin symbolisesti tärkeää, että käymme tämän keskustelun tänään. Ähm, vuonna 2013 komissio aikoo esittää direktiivehdotuksen ydinturvallisuudesta. Me haluaisimme tietää, äh, miten tässä direktiivissä tai sen tarkistuksessa otetaan huomioon äh, äh, stressitestien tulokset. 5. lokakuuta antamassaan äh, komis... 5. lokakuuta antamassaan tiedonannossa komissio korosti äh, muun mm. muassa kestävyystestien äh, tärkeyttä, sitä, että turvallisuuskulttuuria tulisi ylipäänsä Euroopassa parantaa. On erittäin tärkeää, että otetaan huomioon myös ähm, radioaktiivisen jätteen varastoinnin turvallisuus. On tehtävä erittäin tiivistä yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Kuiten kuitenkaan siihen ei ehkä ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Meidän tulisi toteuttaa parhaita käytänteitä, vaihtaa niitä. On tärkeää myös laajentaa stressitestit paitsi itse ydinvoimalaitoksiin myös niiden suunnitteluun ja siihen, mitä tehdään, jos tulee katastrofi tai on onnettomuus. On erittäin tärkeää kehittää myös henkilökunnan taitoja. Ja lopuksi on erittäin tärkeää parantaa toimintaa monilla aloilla. On erittäin tärkeää, että myös kansalliset sääntelyviranomaiset ovat itsenäisiä ja päteviä. Me haluaisimme tietää, mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että viranomaiset todella soveltavat kaikkea sitä, mitä tiedonannossa sanottiin. ITRE-valiokunnan koordinaattorit lokakuussa päättivät e-, kaiken tämän vuoksi esittää suullisen kysymyksen komissiolle. Me haluamme, että parlamentin valiokunnan näkemykset otettaisiin huomioon niissä lakiesityksissä, joita komissio aikoo esittää ydinturvasektorilla. Ja senpä vuoksi me haluamme kysyä komissiolta, sel- komissiota selvittämään seuraavia asioita. Voiko komissio kertoa meille, missä määrin se aikoo ottaa huomioon Äh, stressitestien äh, tulokset, kun se tulee laatimaan uutta lainsäädäntöä, erityisesti kun se tulee tarkistamaan äh, jatkossa ydinturvallisuusdirektiiviä. Toiseksi haluaisimme tietää, että aikooko komissio ehdottaa sitovaa lainsäädäntöä, joka liittyy korvausvastuuseen ja vakuutussuojaan ydinalalla. Haluaisimme tietää, että koska komissio aikoo näitä ehdotuksia esittää ja minkälaisia säännöksiä näissä, tässä lainsäädännössä saattaisi olla. Haluaisimme myös tietää, aikooko komissio tehdä ehdotuksia parantaakseen ydinturvallisuutta ja aikooko se parantaa myös rahoituslähteitä. Ja aikooko komissio ryhtyä lisätoimiin vahvistaakseen kansallisia sääntelyviranomaisia ja riippumattomia, niiden riippumattomuutta? Ja aiotteko te tehdä suosituksia var, varmistaaksenne sen, että tiedonannossa esitetyt menettelyt toteutetaan? Tori. Kiitos Rova Satori. Seuraavana komissaari Oettinger, olkaa hyvä herr präsident meine damen und herren! herra puhemies arvoisat edustajat pahojen yhteensattuvien summan myötä maanjäristyksen tulvan ja muiden myötä syntyi suuria vahinkoja, ihmishenkiä menetettiin ja tämä vaikutti myöskin ydinvoimaloihin ja tästä syystä eurooppalaiseen stressitestiin päädyttiin hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tämän stressitestin ei pitänyt olla mikään helppo tehtävä. Eli tarkoituksena ei ollut vain ainoastaan vahvistaaksemme, että kaikki on kunnossa, mutta ei myöskään sitä, että kaikki voimalat on ajettava alas, vaan me halusimme objektiivisen tilannekatsauksen siitä, mikä on laitosten tekninen turvallisuus. Laitoksia on 135 Eli kolmessa vaiheessa arvioimme nämä laitokset. Ensinnäkin nämä varsinaiset laitosten käyttäjät ja sääntelijät ja sitten vertailun kautta eurooppalaisella tasolla muuten. Eli ensimmäistä kertaa toimittiin niin, että saksalainen tarkasti Tsekissä laitoksen, ranskalainen Saksassa ja niin poispäin. Tarkoituksena oli vain selvittää Euroopan unionissa olevien voimalaitosten turvallisuus. Ukraina, Armenia, Sveitsi olivat myöskin mukana tässä toiminnassa. Eli me olemme kyllä päässeet aika pitkälle voimalaitosten turvallisuustarkastuksissa. Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että tämä ei ole ollut riittävän pitkälle menevää. Toiset ovat olleet sitä mieltä, että tämä on ollut liian ankara lähestymistapa. On tietenkin selvää, että Parissa ja Prahassa ja muualla en ole hirveästi ystäviä saanut tämän takia. No, tulokset ovat nyt pöydällä ja tulosten pohjalta päätetään, mitä jatkossa tehdään. Kansallisten säätelyiden kanssa olemme päätyneet siihen, että on työstettävä kansallisia toimintaohjelmia, eli mitä jäsenvaltiot tahtovat, mitä hallitukset ja sääntelyviranomaiset tahtovat, ottaen huomioon stressitestien tarjoamat tulokset. Komissio tarkastelee näitä tarjottuja ohjelmia ja siltä pohjalta sitten ryhdymme korjaamaan laitoksia. Oletamme, että per laitos on investoitava noin 200 miljoonaa euroa korjausten toteuttamiseksi ja se tarkoittaa sitä, että EU-ssa tarvitaan 15-25 miljardia euroa näiden korjausten tekemiseksi, mutta tämä on järkevästi investoitua rahaa. Huippukokouksessa komissiolle on annettu mandaatti johon me tartumme mielellämme, että ei vasta 2040, vaan että jo nyt tämä ydinturvallisuusdirektiivi lyödään pöydälle. Huhtikuun lopussa tulen esittelemään suurelle, yleisy, suurelle yleisölle tämän suunnitelmamme. Eli mitä uusia vaatimuksia tulemme kirjaamaan tekstiin ja mitä olemme oppineet tästä stressitestistämme. Eli mitä on tehtävä eurooppalaisella tasolla. Mielestäni tämä on riittävää, jotta jo ennen Euroopan vaaleja ja jo, jo ennen vaalikampailua, eli että jo syksyllä parlamentissa tätä komission ehdotusta voidaan käsitellä ja että te voisitte meidät toivottavasti myöskin tukea ja sitä kautta voisimme saada myöskin vihreää valoa neuvoston puolelta. Mutta tietenkin täytyy aina muistaa, että Neuvostolta vihreää valoa ei saada noin vain. Sanotaan niin, että neuvostossa ollaan aika lailla pidättyväisiä. Monet jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan halukkaita siihen, että EU määrää nämä turvallisuusstandardit. He ovat sitä mieltä, että kyse on tämän kansallisesta toimivaltuudesta, johon Euroopan tason ei pitäisi puuttua, mutta minä uskon kuitenkin, että monilla muilla saroilla, kuten liikennesektorilla tai elintarvikepuolella, olemme aivan oikeutetusti ottaneet kansalaisia hyödyntäviä eurooppalaisia määräyksiä käyttöön. Ja minä uskon, että ydinvoiman puolella tarvitsemme myöskin yhtälaista tiukkaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Niin, täällä on viitattu tähän vakuutuskysymykseen ja tämän vuoden kuluessa tulemme esittämään oman ehdotuksemme sitoviksi määräyksiksi, määräyksiksi siltä varalta, että mitä on tehtävä, mikäli vahinko sattuu ja miten toimitaan vahingon kärsineen osapuolen suhteen. Tässä suhteessa otetaan huomioon erinäisiä kansallisia määräyksiä, ja niistä yritämme oppia, eli käytämme hyviä käytänteitä hyväksi ja siltä pohjalta laadimme eurooppalaisen toimintamallin. Muitakin jännittäviä kysymyksiä on pöydällä. Kollega Almunia, jonka kanssa teen yhteistyötä, hän käsittelee kysymystä, eli sitä, että kun katsotaan valtiotukijärjestelmää ja tukijärjestelmää, niin voidaanko sitä kautta tukea myöskin uusien voimaloiden rakennushankkeita? Minä en ole suoranaisesti vastuussa tästä asiasta, mutta konkreettisia ehdotuksia on jo pöydällä. Eli tällaista uutta uh, market design uh, iskulausetta käyttääkseni. Brittihallitus haluaa esittää meille seuraavanlaisen ehdotuksen sekä kaasuvoimalaitoksia varten että myöskin ydinvoimalaitoksia varten. Halutaan lyödä lukkoon tietty hinta, eli se, joka investoi uuteen voimalaitokseen yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin hän tietää, että 30 vuoden ajan hinnassa mikään ei muutu millään tavalla. Ja jos jotain tapahtuu, niin vain ainoastaan markkinat sen muuttavat. Eli britti talousarviosta ja budjetista maksetaan ero, mikäli markkinahinta on alhaisempi kuin tämä esitetty taka, takuuhinta. Minä olen hiukan skeptinen, mutta vastavalaisia ehdotuksia tulee varmaan sekin tasavallasta, Ranskasta ja ehkäpä jopa myös Puolasta. Ehkä myöskin Puolasta, kyllä kyllä. Pitää paikkansa. Suomessa on havaittu, että kustannukset ovat kasvaneet kolmella miljardilla eurolla, ja se taas tarkoittaa sitä, että kukaan ei ole halukas investoimaan ydinvoimaan. Eli tämä on aikataulutus. Meillä on mahdollisuus keskustella neuvostossa toukokuussa tästä asiasta. Ja lopuksi saanen sanoa, että tämä stressitesti on kertonut meille uusiakin asioita eurooppalaisten voimalaitosten hetkistä tilanteesta. Ja minä toivon, että tältä pohjalta vuoden loppupuolella päästään sekä parlamentissa että neuvostossa yhteisymmärrykseen tästä uudesta direktiivistä. Kiitoksia. Kiitos komissaari Oettinger. Nyt jatkamme keskustelua, hyvät kollegat, hyvät edustajat. Me olemme hyvin, hyvin paljon aikataulusta jäljessä. Meillä on vielä keskustelua kasvihuonekaasupäästöstä siihen 30 minuuttia puheaikaa ja sitten lopussa vielä herra Tirolianin puhe, tai aiheet, joille nyt tässä vaiheessa on enää 11 minuuttia jäljellä. Joten pyydän, että kaikki noudattavat puheaikansa ensimmäisenä puolitoista minuuttia Rova Koralska Powinska. Kiitoksia. Mielestäni stressitestit, niitä on syytä käyttää, kun tarkistetaan ydinturvallisuusdirektiivi. Mielestäni tässä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka kansalaiset ovat yhdistyneet turvallisuuden puolesta. Ja on erittäin hyvä, että komissio haluaa harmonisoida tätä työtä. Ja minusta meidän tulisi tukea tätä aloitetta, jos kohta tietyt maat haluavat pitää kiinni omista toimivalloistaan. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että kansalaisten turvallisuus on yhteinen hyvämme. Se, mitä komissio tekee, stressitestin tulokset. No, kaikki tämä on tärkeää myös niille maille, jotka vasta ajattelemat uusien ydinvoimalaitosten rakentamista tulevaisuudessa. Me voimme osoittaa niillekin, että me haluamme ottaa huomioon turvallisuusstandardit, että tällaiset standardit taataan. Haluaisin pyytää komissiota korostamaan enemmän kontakteja naapurimaiden kanssa, erilaisia keskusteluyhteyksiä naapurimaiden kanssa. Te puhuitte stressitesteistä esimerkiksi Ukrainassa, mutta on muitakin maita, jotka suunnittelevat ydinvoimaloiden rakentamista kustannukset saattavat olla liian kalliit. He saattavat ehkä yrittää käyttää hiukan vähemmän rahaa, käyttää halvempia metodeja, joten vetoaisin yhteisen toiminnan puolesta. Kiitos Rova Kolaska-Bobinska. Seuraavana kollega Reira Maudurel, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies ja kiitos komissaari. Ensinnäkin haluaisin antaa tunnustusta sille, että nämä stressitestien osalta Eurooppa on eturintamassa. Tämä on vapaaehtoista ja kuitenkin riippumattomuutta jotenkin tässä on jäänyt puuttumaan. Eh, koska kaikki laitokset ovat läpäisseet nämä testit. Kuitenkaan kaikkia työtä ei tehty, ole tehty hyvin, nimittäin parannuksia pitää saada joillakin laitoksilla aikaiseksi. Haluaisin myös huomauttaa, että kaikki eh, riskit eivät tulleet vielä arvioiduiksi. Joten vaikka nämä tulokset olivat myönteiset, niin emme saa unohtaa, että ydinenergia on edelleenkin riskialtista ja sen takia meidän pitää jatkaa työtä, jotta saamme luotua sellaisen valvontajärjestelmän Euroopassa, jolla saadaan mahdollisimman korkea turvan taso aikaiseksi. Ymmärrän mikrofoni... Niin minä annan vain Seuraavana herra Turmas puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, nämä stressitestit ne, ne eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Itse asiassa Ranskassa ja Britanniassa ei ole kaikkia terroristi-iskuja ja, lentoliikenneiskuja otettu huomioon. Meillä Luxemburgissakaan näitä ei suoritettu, näitä tähän liittyviä testejä. Minä pelkään nyt, että näitä stressitestejä käytetään väärin, jotta laitosten käyttöikää Eh, ja, ja, ja käyttölupaa voidaan pitkittää. Toinen, te, tehän olette eh, tunnettu Baden-Württembergiläisinä eh, siitä, että, että veronmaksajille pitäisi olla rehellisiä. Japanissa näin ei tapahtunut. TAPCO on, on, on konkurssissa ja veronmaksajat maksajat yli, maksavat yli 100 miljardia euroa tästä onnettomuudesta. Euroopassa ei ole myöskään mitään vakavissaan otettavia vakuuksia tai vakuutuksia. Nyt teidän pitää Brysselin jättää selkeä eh, jalanjälkenne, jos te huoleksitte siitä, että saadaan rehelliset vakuutukset eh, saattaa olla, että Steschlerissä on joku aurinkoenergialaitos eh, ja Fessenheimissa ja Katenaussa ei ole vakuutusta että se on, se on kato, katoavan pieni. Näinhän ei saisi olla. Kiitos Turmes. Valitettavasti minun pitää teitä, teidän puheenvuoronne katkaista, koska aika on kortilla. Kollega Czernevski seuraavaksi. E, Puhemies, hyvä komissaari. Olen tyytyväinen siihen, että stressitestit on toteutettu niin korkealaatuisesti. Ne ovat osoittaneet, mikä on tilanne Euroopassa. Fukushiman onnettomuuden jälkeen kansalaisten täytyy saada tietää, ovatko ydinvoimalat turvallisia ja että standardeja tar- pidetään silmällä toistuvasti, niiden toteutumista siis jatkossakin. Tämä tässä on kuitenkin myös sellaisia ehdotuksia, joita minä en pidä kauhean kohtuullisina. Minä en siirtäisi ydinohjelmien seurantaa ja valvontaa Euroopan tasolle. Se lisäisi byro- byrokratiaa. Stressitestit jo osoittivat, että kansalliset viranomaiset, sääntelyviranomaiset ja tarkastajat ovat riippumattomia, tekevät myös erittäin hyvää yhteistyötä keskenään ja jakavat keskenään tietoja. Kiitos. Kiitos kollega Tosinovski. Seuraavana kollega Paska, yksi minuutti. Pán predsedajúci, vážený pán komisár, v Európskej únii prevádzkujeme... Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Tällä hetkellä Euroopassa toimii noin 130 eh, ydinlaitosta, 34 prosenttia sähkön tuotannosta tuotetaan ydinvoimalla. Eh, suurin osa, eh, suurimman Ranskassa ydinvoimalla tuotetaan lähes 75 prosenttia sähköstä. Seuraavana Slovakia ja sitten Belgia ovat eniten ydinvoimakäyttäjiä. Noin kolmas osa sähköstä EU:ssa siis tuotetaan ydinvoimalla. Ja siksipä meidän pitää ajatella, että miten voimme e, torjua e, vaaroja näille laitoksille. No, tämä e, stressitesti aloite osoitti, että mikään eh, mitään eh, ydinvoimalaa ei tarvitse purkaa turvallisuussyistä, mutta kyllä vielä voidaan niitä parantaa. Ja sen takia komissiolta haluaisimme tietoa, että mitä pitää vielä tehdä, jotta näiden, eh, tämän energiasektorin turvallisuutta voidaan kasvattaa. Kiitos. Seuraavana Vils, yksi minuutti. Kiitoksia. Minun mielestäni tämä on aika lailla kärsimysnäytelmää. Tässä yritykset ovat äh, todellakin vahvassa asemassa. Alkuun ennen stressitestejä ajettiin ydinvoimaloiden asemaa. Fessenheim ja Katanoota ei haluttu sulkea ja suojella kansalaisia, vaan kaikki tapahtui juuri ydinvoimaloiden voiton tavoittelun perusteella. Euratom ja IBRD sopivat Ukrainan kanssa 600 miljoonan euron lainasta ukrainalaisten ydinvoimaloiden jatkokäytön varmistamiseksi. Muun muassa Fukushiman jälkeen haluaisin, että komissio tekisi kaikkensa uusien onnettomuuksien vahvistamiseksi ja tällaisten lainatuksen lopettamiseksi. Me tarvitsemme eurooppalaisen ydinvoimasta luopumisen suunnitelman. Kiitoksia. Kiitos kollega Vils, äh, kollega Möltser, minuutti. Niin näistä lähes kaikista e- Euroopan ydinvoimaloista on löytynyt turvallisuuspuutteita siellä on inhimillisiä, inhimilliset virheet ja terrori-iskut ovat jääneet lähes kokonaan testaamatta ja senpä takia nämä 10-15 miljardia parantamiseen ovat pieni raha. Ja, ja tälläkään rahalla ei näitä riskejä pystytä kokonaan poistamaan jos Bryssel todella pystyy vakuuttamaan, että mikään näistä ydinvoimaloista ei ole täysin vaaraton, niin Fukushima voi toistua missä vain. Ja loppu, loppuvarastointi on kysymys, jota ei ole ratkaistu. Kontaminaation poistaminen on sellainen kysymys, jota ei myöskään ole vielä tässä vaiheessa tyhjentävästi käsitelty. Kiitos. Kiitos herra Költser sitten muut puhujat kaikilla yksi minuutti, enkä jatkossa tätä enää toista. Seiver ensimmäisenä. Kiitoksia arvoisa komissaari. Kuten totesitte, Pariisissa, Lontoossa ja muualla ette saaneet uusia ystäviä, mutta voitte olla varmoja, että kansalaiset, ei, vaikkakaan eivät hallitukset, ovat teidän takananne. Kaiken aja on kansalaisten turvallisuus ja terveys ja minun mielestäni stressitesti on askel tähän suuntaan. Ja mitä tulee ydinteknologiaan, niin se on vaarallinen teknologia, sillä on rajat ylittäviä vaikutuksia ja loogisesti ajateltuna kyse on eurooppalaisesta vastuusta. Ja pidemmällä aikavälillä jäsenvaltioidenkin on tämä vain tunnustettava. Mitä Turmes totesi, niin hän on oikeassa. Kyse on kustannuksista. Jos haluamme lähteä liikkeelle kaikista kustannuksista, eli aasta ööhön, niin silloin käy ilmi, että ydinvoima on kallista energiaa. Ja meidän täytyy huomioida tämä, nämä reaalikustannukset. Ja jos näin toimittaisiin, niin silloin olen vakuuttunut, että me käyttäisimme muita ratkaisumalleja kuin tätä vaarallista teknologiaa. Me tiedämme, että kaikki teknologiat vaikuttavat eri tavalla, mutta vaikutusten pitäisi olla mahdollisimman pienet. Mutta ydinvoimapuolella vaikutusten minimoiminen on aika lailla mahdotonta. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana kollega Fran Brent, olkaa hyvä. Kiitos, Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari. Pari asiaa haluaisin kertoa. Ensinnäkin, mitä tulee näihin kysymyksiin ja asiaan liittyviin kommentteihin. Mitä tulee stressitesteihin, niin jotkut pitävät niitä liian tiukkona, toiset taas liian, liian ö, löyhinä. Tietenkin jotain siltä väliltähän se on. Me tiedämme, että testeissä on sanottu, että nämä laitokset ovat turvallisia, mutta sitten Tällaiset yksittäiset tapaukset ovat osoittaneet, että kyllähän näitä puutteita kuitenkin löytyy. Ja se kertoo stressitestien luotettavuudesta. Eli toivoisin, että tässä mennään lainsäädäntöehdotuksessa vähän pidemmälle. Sitten toinen asia, eli vastuu. Minun mielestäni tämä on kaiken A ja O. Jos tämä asia ajetaan läpi, jos halutaan kaikki asiat huomioida, niin silloin voidaan todellakin todeta, että ydinvoima on sellainen sektori, jota ei voida vakuuttaa millään tavalla. Kiitoksia. Kiitos, seuraava kollega Flassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tuskin tarvitsee muistuttaa ketään siitä, että ydinvoima on energiamiksin oleellinen osa ja jäsenvaltiot itse päättävät, missä määrin käyttävät ydinvoimaa ja kansalliset sääntelyviranomaiset ovat täysin vastuussa omista, omista reaktoreistaan. Täm, nämä stressitestit, joista keskustelemme, on toimi, johon ryhdyttiin vasta Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Me halusimme ääriolosuhteissa testata omat laitoksemme ja tulokset olivat oikein hyvät. Stressitestien ei pitäisi vaikuttaa ydinreaktoreiden standardiarviointeihin, joita toteutetaan jatkuvasti ja säännöllisesti. Ehdotus, josta nyt puhutaan, yrittää tehdä stressitesteistä juuri tällaista ja ehdottaa uutta sääntelyä ja uusia sääntelyviranomaisia ydinsektorille. Haluaisin vedota teihin, jotta ette sääntelisi kaikkea, mitä on maan ja taivaan välillä. Kiitos kollega Flagas. Seuraavana kollega Savella, olkaa hyvä. Kiitos. Meidän täytyy varmistaa se, että naapurimaamme noudattavat näitä stressitestejä yhtä lailla. Tärkeä asia on myös mainita, että sellaisissa maissa, joissa on ydinvoimaloita, pitäisi olla asiantuntevaa henkilöstöä. Fukushimassa oli ongelma siinä, että ei ollut koulutettua henkilökuntaa tarpeeksi ratkaisemaan ongelmia. Muistan, että, että asiantuntijoita ei ulkomailtakaan päästetty Fukushimaan auttamaan. Ja sen takia kouluissa ja yliopistoissa on puutteellista koulutusta tällä alalla. Sitä pitäisi lisätä. Kiitos, kollega Zavera. Seuraavana kollega Uruchev. Благодаря, господин председател, господин комисар. Оценявам положително... Kiitoksia, puhemies. Hyvä komissaari. Se, että stressitestejä ylipäänsä on tehty, niin on jo aplodien arvoinen asia. Ja ne metodit ja kriteerit, joita käytettiin, olivat yhtenäiset ja sekin on hyvä asia. Tämä on erittäin tärkeä askel, kun haluamme paremmin ymmärtää niitä riskejä, joita ydinvoimalla tuo muassaan. Ja jos joitain ongelmia löydettiin, niin ei pidä ainoastaan ajatella, että tässä on kritiikin paikka, vaan täytyy ajatella, että stressitestit olivat hyviä. Tässä tekstissä pyydetään ryhtymään toimiin epäkohtien poistamiseksi ja puutteiden poistamiseksi. En voi kuitenkaan ollenkaan ö, yhtyä sellaisiin ajatuksiin, jotka päätyisivät korkeampiin energian hintoihin. Jos jotain emme tarvitse Euroopassa, niin korkeita energian hintoja ei. Kiitos kollega Urochev. Seuraavana edustaja Palcitis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, komisijos komunikatas dėl saugumo vertinimo Euroopassa. Kiitos. Komission tiedonanto näistä stressitesteistä osoitti kuitenkin ongelmia 25 miljardia euroa pitää vielä investoida, jotta saadaan parannettua ydinvoimaloiden turvallisuutta. EU:ssa on toinenkin ongelma, nimittäin joillakin alueilla pitää poistaa joillakin alueilla pitää todella sulkea ydinvoimaloita mutta siis ei vaan sen takia, että äh, onnettomuustilanteessa vaikutukset äh, kertautuisivat äh, naapurimaissakin, vaan myös sen takia, että kaikki, kaikkien kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa noudatetaan samoja turvavaatimuksia. Kiitos kollega Valčić, seuraavana Roa Jordan. Arvoisa Kiitos. Kaksi vuotta Fukushiman onnettomuuden jälkeen tiedämme, että on hyvin tärkeää että saada riittävää riippumatonta valvontaa ja ammatti, am, ammattitaitoista valvontaa. Ydinenergian käytön tavoitteena ei koskaan ole ollut pakottaa laitosten, laitokset noudattamaan tiettyjä vaatimuksia. Kysymys komissiolle on, että miten komissio näkee kansallisten elinten ja Ensrekin tulevaisuuden? Seuraavana puheenvuorot ilman puhujalistaa. Rova Klastas ensimmäisenä. Arvoisa komissaari, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Kaksi, kahden vuoden takainen Fukushiman tapaus on muuttanut käsitystämme turvallisuudesta ja osoittanut, että meillä on yhteinen vastuu. Ydinvoiman aiheuttama uhka koskettaa meitä kaikkia suoraan ja vakavasti. Turvallisuus- ja ympäristökysymykset ovat meidän näkökulmasta katsottuna me kaiken A ja O, mutta silloin kun kyse on halvasta energiasta, niin silloin tilanne on ilmeisesti toisenlainen. Kyllä komissio pitää puuttua tällaisen asian, joka kattaa meitä kaikkia. Me tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä meidän täytyy varmistaa, että silloin kun kyse on rajat ylittävästä toiminnasta, niin silloin myöskin rajat ylittävästi toimitaan. Trierissä ja Luxemburgissa täytyy tietää, mitä katonossa tapahtuu. Meidän täytyy tietää, mitä turvallisuussuunnitelmia on laadittu. Meidän pitää myöskin olla mukana niistä keskustelemassa ja meidän pitää olla yhteinen vastuu näistä suunnitelmista. Ja toivottavasti tätä, tästä pääsemme yhteisvastuulliseen periaatteeseen. Kiitoksia. Kiitos Rova Klaas, seuraavana äh, kollega Panki. Mikro. Äh, az európai unióban működő atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági. Kiitos. Ydinvoimaloiden osalta olemme onnistuneet ne nyt testaamaan ja tavoitteenahan oli nähdä, ovatko ne luotettavia. Tiedämme, että niiden turvallisuutta pitää valvoa monilla tasoilla – ja e, tämä valvonta tapahtuu jäsenvaltioissa. Unkarissa meillä on e, omainen, e, joka jatkuvasti valvoo ja jonka tietoihin pääsee käsiin sähköisesti. Euratom ja IAEA ovat mukana myös meidän valvontatyössämme ja tulokset osoittavat, että kansalliset viranomaiset toimivat erinomaisesti ja Unkarian, Unkarin ydinlaitokset olivat stressitestien tuloksena kaikista turvallisimpia kun vertaillaan. Kuitenkaan lisää tasoja ei pitäisi luoda, koska kansalliset viranomaiset selviävät omasta tehtävästään. Kiitos kollega Banki, herra, äh, seuraavana kollega Obermeier. Kiitoksia herra puhemies. Tsunamin myötä Fukushiman turvajärjestelmät romahtivat ja nyt Euroopassakin toteutetaan stressitestejä 145 reaktoria on tutkittu ja tutkimukset ovat osoittaneet, että lähes kaikki laitokset kaipaavat saneeraustoimenpiteitä. Eli ainoa päätelmä pitäisi olla, että Euroopan pitää luopua pikkuhiljaa ydinvoimasta ja lähteä Eurotomissa panostamaan uusiutuviin energialähteisiin, koska me tiedämme, että riskejä ei voida arvioida onnettomuudet voivat olla vakavia, seuraukset voivat olla vakavia ja tästäpä syystä Saksakin on luopumassa ydinvoimasta. Edelleenkään ei ole vastausta siitä, että kuka vastaa vakavien onnettomuuksien syntymisessä. Ja kukaan ei voi arvioida näitä riskejä, joten tämä täytyy pitää kirkkana mielessä, kun näistä asioista keskustellaan. Kiitoksia. Seuraavana Mokulaiti, olkaa hyvä. Pirmininkä. Komissaari, ačiū, kad esat šiandien čia ir labai ačiū. Kiitos ja kiitos komissaarille, että olette tulleet tänne ja olette aloitte, ryhtyneet aloitteisiin stressitestien osalta. Tämä päätöslauselma toivottavasti saa riittävästi kannatusta taakseen. EUn täytyy pitää kiinni korkeista vaatimuksista. Tämä päätöslauselmateksti teksti heijastelee EUn kantaa kolmansien maiden ydinvoimaloihin. Meidän pitää eh, pyrkiä viemään tätä viestiä muihinkin maihin. Venäjä, Valko-Venäjä muun muassa saisivat myös tällaisia stressitestejä eh, suorittaa EUnkin intressissä, koska me tulemme mahdollisten onnettomuuksien seuraukset myös tuntemaan. Eh, konsultaatioita tai neuvotteluja naapurimaiden kanssa ei pidetä lainkaan. Ja toivon, että meidän kansallispäivänämme näihin korkeisiin turvavaatimuksiin pystytään pääsemään. Kiitos rouva Molkunäytä ja, ja, ja onnea itsenäisyyspäivän takia. Ja seuraava puhuja. A Japánban történtek egyik legfontosabb üzenete számunkra, hogy rendszeresen kell ellen... Kiitoksia, Fukushiman onnettomuus viestitti meille, että meidän täytyy säännöllisin väliajoin tarkastaa laitosten turvallisuuskonseptit. Vain katastrofin kautta olemme oppineet, miten tärkeää tällainen stressitesti on. Tästäpä syystä meidän täytyy toteuttaa kattavia tutkimuksia, mutta vaikka stressitestit eivät annakaan ymmärtää, että meidän tulisi heti sulkea tietyt ydinvoimalaitokset, mutta niiden rivien välistä voidaan lukea, että investointeja turvallisuusjärjestelmiin täytyy toteuttaa, jotta voidaan varmistaa, että turvallisuustaso säilyy korkealla tasolla. Jopa 20 prosenttia energiasta tulee ydinvoimaloista ja olisi kauhea, jos nämä ydinvoimalat kaikki jouduttaisiin sulkemaan. Kiitoksia. Lopuksi komissari Oettinger, olkaa hyvä. Herra president, meine ähm, Herra puhemies, arvoisat. Hyvä puhemies. Kiitos tästä keskustelusta ja kiitos myös näistä kriittisistä arvioista, stressitestien tuloksista. Tämä haluan kuitenkin tässä yhteydessä sanoa, että kansallisten valvontaviranomaisten ja meidän välillä on ollut hyvinkin tiivistä yhteistyötä, joissa monista ristiriitaisista kysymyksistä on päästy sopuun. Ja tällä tavalla me tulemme jatkossakin tekemään eurooppalaisia tiimejä, joissa vaihdetaan kokemuksia. Ja näinä viikkoina INSREXin on hyvin selkeästi kartalla, koska meillä on nyt ydinvoima yksikössä halutaan sieltä asiantuntemusta käyttöön. Me emme voi tehdä tätä työtä ilman kansallisia valvontaviranomaisia. E, nimenomaan jäsenvaltioiden ydinvoimavalvontaministeriöissä ja, ja niiden ulkopuolella on meidän kiinnostuksemme kohteena, missä on asiantuntijuutta, missä on e, riippumattomuutta, eli ministerillä ei ole, sana, ei ole siinä mielessä valvontavaltaa. Ja tietenkin erilaisia valvontaviranomaisia erilaisilla mandaateilla jäsenvaltioissa luonnollisesti on, mutta tämän direktiivin yhteydessä haluan tehdä ehdotuksen siitä, että yksi tärkeimmistä tavoitteista on valvontaviranomaisten riippumattomuus jäsenvaltioissa. Emme me halua mitään eurooppalaista ylivalvojaa, Eurooppalaista ydinenergiavalvojaa ei tarvota, mutta me haluamme yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä siitä, miten kansallisella tasolla valvonta toimii laadultaan ja riippumattomuudeltaan. Ja tähän lisään vielä, että Ranskassa valvonta on erityisen riippumatonta. Se on esikuva meille. Ja vaikka kritiikkiä on tullut stressitesteille, niin kyllä se on jotakin valoa tuonut jo nimenomaan Ranskan ydinenergiasektorilta. Tiedätte, että Aachenissa ja Luxemburgissa itse asiassa kannatetaan ydinvoimaa enemmän kuin Ranskassa ja tällaista me haluamme myös laajemminkin. Mistä tiedämme sen, että oikeusperustana on 195. Miten pitkään voimme katsoa, että ydinvoima saa pysyä mukana tässä energiamiksissä? Ja, ja miten siihen kansalliset kansanedustuslaitokset suhtautuvat? Huhtikuun lopussa komissio tulee tekemään ehdotuksensa siitä, miten jatkossa eurooppalainen turvadirektiivi tulee näyttämään. Sitten tämä, tämä korvausoikeus ja vakuutusvelvollisuus ydinvoimaloiden osalta tulee esille syyskuussa tekemässämme ehdotuksessa. Tietyt vähimmäisvakuutusvaatimukset eurooppalaisissa vahingoissa. Selvää tietenkin on se, että neuvoston enemmistö on sitä mieltä, että tämä ei automaattisesti kuitenkaan paranna tilannetta. Nämä kansalliset Manha, kansalliset saneerausohjelmat ovat jo yksi selkeä merkki siitä, että stressitesteistä on ollut hyötyä. Nimittäin ilman niitä näitä saneerausohjelmia ei olisi syntynyt. Ja tätä pyrimme näin rajat ylittäen myös viemään eteenpäin. Ja mitä tulee näihin direktiiveihin, niin, niin tietenkin tarvitsemme teidänkin tukeamme ja toivomme, että me saamme aikaan mahdollisimman laajan turvallisuusfilosofian kaikissa eurooppalaisissa maissa. Kiitos. Kiitos komissaari. Täällä ETRE-valiokunta vuonna tulee lopuksi päätöslausema, josta äänestetään huomenna. Seuraavana yhteiskeskustelu kasvihuonekaasu